hyvin paljon. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen äänestys, Ferraran mietintö, äänestys, yksi ainut äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty erittäin suurella enemmistöllä. Onnittelut Onnittelut edustaja Ferrara ja Ferraralta meillä on toinenkin mietintö. Tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutuminen. Yksi äänestys. Se toimitetaan nimenhuuto äänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. ja suurella enemmistöllä tämäkin hyväksytty. Lämpimät onnittelut esittelijällemme. Viekasin mietintö. Yksi äänestys. Kyseessä EUn ja Andorran välinen sopimus finanssitilitietoja automaattisesta vaihdosta. Nimenhuuto äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. myös äh, suuri enemmistö. Tässä onnittelut Viekasille. Seuraavaksi Gualtierin mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen uuden toimitusjohtajan nimittäminen. Yksi äänestys, salainen äänestys tällä kertaa. Eli näette kohta, että lamppunne äh, valo on sininen, miten sitten äänestättekään. Äänestys on alkanut. Die Abstimmung ist Äänestys on päättynyt. Tämä nimitys on näin vahvistettu. Sitten äh, kollega Kinitsin mietintärikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä lapsia koskevat menettelytakaat rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin äänestämme komissioehdotuksesta kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty tämäkin suurella enemmistöllä. Onnittelut Kinitsi. Sitten Kaijerin mietintö. Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat pääluokka 3. Ensin äänestetään tarkistuksesta 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 26. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 28. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 29. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 30. Nimenhuuto. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 8. EFDD. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kättä nostamalla 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 32 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja näin toinen osa raukeaa. Tarkistus 10 kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin ollen alkuperäinen teksti raukeaa tarkistus 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 35. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Vastus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tartus 38. Näin nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1. Vihreältä puolesta. Vastaan. Tyhjää nyt täytyy kyllä tarkistaa, en nähnyt tulosta. Äänestys on päättynyt. <laughs> Suurella enemmistöllähän se hyväksyttiin. 13 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 16. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty sekin. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 40 nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 41 kahdessa osassa. Molemmat nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 23. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. Näin äänestämme 42. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18 EFDD nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 19. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 43. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi. Vihreiltä nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus Kolme. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty sekin. Tarkistus kuusi kättä nostamalla äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 GUE-ryhmältä kahdessa osassa molemmat nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Näin toinen osa raukeaa ja toimitamme loppuäänestyksen nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Lämpimät onnittelut Jens Kaijerille. Seuraava äänestys. kollega Hybnerin mietintö toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, olen pahoillani. Eli kappale kaksi alkuperäinen teksti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 7 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Tarkistus 4 EFDD puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty sekin. Alkuperäinen teksti kappale 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty ja näin äh, loppuäänestys, nimenhuutoäänestys on alkanut. On päättynyt. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Lämpimät onnittelut kollega Hybner. Ja nyt Meillä on äh, useita päätöslausumaesityksiä tupakkasopimukseen, PMI-sopimukseen liittyen. Ensin äh, vuorossa GUE-ryhmän päätöslauselmaesitys, alkuperäinen teksti kahdessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kappale 5 kahdessa osassa nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä sekin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä on. Tarkistetaan Tarkistus yksi siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä se hyväksyttiin. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Sama enemmistö. Kyllä se hyväksyttiin näin on. Ja no, tiukoillehan se meni, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kaksi siis. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Olipa hyvä tämä tarkistaa. Alkuperäinen teksti, kappale kahdeksan, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nimenhuuto äänestys, kappaleesta 10 alkuperäinen teksti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Luulen, että hylättiin niukasti. Tarkistus kolme. Äänestys on päättynyt. Kyllä, niukasti hylätty. Sitten nimenhuuto äänestys alkuperäisestä tekstistä. Kappale 11 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 12, alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty tämäkin. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Pahoittelen. Koneellinen tarkistus. Tarkistus neljä kyseessä siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 5 nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja tarkistus 6. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sekin. Näin äänestämme päätöslauselmaesityksestä. Kokonaisuudessaan äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi toimitamme äänestyksen, koska tämä ensimmäinen päätöslauselmaesitys hylättiin. Äänestämme yhteisestä päätöslauselmaesityksestä sosiaalidemokraateilta, vihreiltä ja EFDDltä kolmelta ryhmältä. Äänestämme kahdessa osassa alkuperäisen tekstin kappaleesta kolme ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyvä, tarkistetaan. Niukkoja enemmistöjä tänään. Osa kaksi siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kappale neljä alkuperäinen teksti äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Olen pahoillani. Näitä en nyt pysty näkemään. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 11, alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nimenhuutoäänestys. Kappale 14 alkuperäinen teksti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin tämä päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti varmuuden vuoksi. Eli yhteinen päätöslausumaesitys, loppuäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Näin nämä muut päätöslauselmaesitykset. raukeavat ja äänestykset päättyvät. Lämpimät kiitokset kaikille kollegoille.